niin silloin voitaisiin näitä maltta muuttaa. Mutta jos että Ukraina pysyisi riippumattomana maana, joka ei pysy, on, on tärkeää, että se pysyy riippumattomana EUn ulkopuolisena maana. Vielen Dank, Herr Kollege Campbell-Bannerman. Kiitoksia, Campbell-Bannerman. Sitten herra Segedi. Kiitos puhemies, hyvät arvoisat